Der Herra puhemies. Meine Hyvät naiset ja herrat ja hyvät kollegat, toivotan teidät ensinnäkin tervetulleeksi tämän iltapäivän istuntoomme. Istunto avataan jälleen kerran. Tämä viimeinen istunto ennen vuoden vaihdetta, joten haluaisin nyt käyttää tilaisuutta hyväksi ja toivottaa tervetulleeksi Baden-Württembergin kristillisdemokraattien ryhmän puheenjohtajinen tänne paikalle Baden-Württembergissä yksin. Hyvin suuri määrä ihmisiä sai suuremmassa toisessa maailmansodassa ja tämä ryhmä täällä edustaa saksalaisia sotaveteraaneja. Okay, meine Ausführungen zum Protokoll. Nyt sitten pöytäkirjahuomautukset myöhemmin. Ensimmäisenä asiaistusestalla on keskustelu ihmisoikeus, demokratia ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksista. Ensimmäisenä niistä on Malesian raiparangaistuskäytäntö. Ensin on puheenvuoroja tämän päätösaseman